Nyt avaan talousarvion valvontavaliokunnan kokouksen. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa. Ja tervetuloa Alexander Stubb, investointipankin varapääjohtaja. Lämpimästi tervetuloa jälleen tänne joukkoomme, entinen kollega. Esityslista voitaneen hyväksyä tällaisenaan. Mitään ihmeellistä ei ole. Kont News-lehdestä löydätte tulkattavat kielet ja Mogherini on valitettavasti sairastunut ja nyt sitten 25 tammikuuta. Ensi torstaina kello yhdeksän järjestämme ylimääräisen kokouksen, jolloin tapaamme Mogherinin ja käsittelemme tuon esityslistan kohdan. Ja luonnollisesti toivotamme pikaista paranemista korkealle edustajalle. No niin, tosiaan 2016 Euroopan investointipankin vuosikertomus meillähän on myös nämä esirasiakirjat taustana, eli todella kattavan asiakirja paketin saimme investointipankilta. Tutustukaa ihmeessä, kyseessä ovat hyvin kiinnostavat ja tärkeät tiedot. Kollega Valli on esittelijämme ja ensin saa puheenvuoron Alexander Stubb. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Ingeborg. Madam Chair. Kiitoksia, Ingeborg. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia näistä lämpimistä sanoista. On todella mukava olla täällä takana. Takaisin olin budjettivalvontavaliokunnan jäsen vuosista 2004-2008 asti ja mm, yritän tässä muistella, että annettiinko silloin vastuuvapaus EIPlle. Ehkä te muistatte. Todella mukava olla siis kuitenkin täällä uudelleen. Ja jos muistan oikein, niin teistä tuli EPP-ryhmän koordinaattori silloin, kun työstimme näitä kysymyksiä. Ja mielestäni budjettivalvonta oli aivan todella mukava paikka työskentelyyn. Koska minulla oli myös mahdollisuus olla valtiovarainministerinä, pääministerinä ja ulkoministerinä hallituksessamme tässä välissä. Ja henkilökohtaisella tasolla sanoisin, että, sanoisin, että toivottavasti ymmärrätte, millainen etuoikeus on olla Euroopan parlamentin jäsen, sillä se työ, mitä te täällä teette, on äärimmäisen tärkeää se vaikutusvalta, joka teillä on verrattuna kansallisiin parlamentaarikkoihin ja ministeriin, on valtava. Ja mielestäni hyvin pitkälti tämä työ tapahtuu lainsäädäntövaliokunnissa. Mutta kuten tiedätte, budjetti ja budjetinvalvonta ovat varmaankin ehkä kaikkein tärkeimpiä paikkoja tässä talossa. Siitä syystä on todella mukava olla täällä takaisin ja tunnen oloni kovin kotoisaksi. Mukava päivä olla täällä myös siinä mielessä, että kun me nyt puhumme, niin päättäjä Hoyer esittelee EIPen tulokset vuodella 2017. Ja sitten tuossa kysymys-vastaussessiossa mielelläni annan teille joitakin näistä luvuista. Mutta ennen kuin esitän päivän kolme pointtia, niin, niin EU-nörttinä haluaisin sanoa, että mielestäni EIP, mm, olen siellä viisi kuukautta nyt ollut, on ehkä Euroopan parhain varjeltu salaisuus. Ne, jotka todella haluavat viedä eteenpäin, jotka ovat eurooppamielisiä, haluavat viedä eteenpäin sitä, mitä Euroopassa on hyvä, onpa sitten ilmastonmuutos kyseessä, innovointi, pk-yritykset tai mitä hyvänsä, hänen tulisi todella olla EIPn puolella voimakkaasti. Harva tietää, että EIP on maailman suurin monenvälinen pankki maailmassa. Kolme kertaa niin suuri kuin Maailmanpankki ja kymmenen kertaa niin suuri kuin Euroopan alokehityspankki. 600 miljardia euroa on liikevaihtomme, pääomamme 350 miljardia euroa. Annamme noin 80 miljardin edestä lainoja vuosittain. Jos siihen katsotaan vielä vipuvaikutus, niin päästään ihan 20-50 miljardiin asti. EU-budjetti taitaa olla 150 miljardia vuodessa suurin piirtein. Eli tässä näette, minkä näköinen tulivoima meillä on EIPssä. Se aika usein pääsee unohtumaan, siksi mielestäni on hirvittävän tärkeää, että te valvotte meitä ja varmistatte sen, että me käyttäydymme hyvin. Ja siksikin minä olen tietysti täällä. Päivän kolme pointtia. Ne ensimmäinen koskee vuoden 2016 tuloksia, toinen esiriä ja kolme avoimuutta pyrin pitäytymään minulle annetussa 50 minuut, 5-10 minuutissa. Ensinnäkin tulokset. Kaikki tiedätte, että meidän tavoitteena on tukea EU-taloutta, eh, politiikkaa ja sisämarkkinoita. Ja totesin, että keinsiläisittäin katsottuna itse asiassa olemme onnistuneet aika hyvin rahoituskriisin aikana. Siitä on kiittäminen pitkälti, ei pelkästään komissiota, Junckerin suunnitelmaa, vaan myös Euroopan parlamenttia siitä, että ESIR on viety läpi siitä on ollut paljon hyötyä. Jos katsotaan eurooppalaisia talouksia tällä hetkellä, niin kuin minä lähdin hallituksesta, EUlla alkoi mennä paljon paremmin. Meidän talousindikaattorimme ovat aika myönteisiä, mutta kyllä paremminkin voitaisiin tehdä innovointipuolella. Ja sitähän EIP pyrkii edistämään. Jos katsotaan innovointia ja tuloksen vuodelle 2016, luvut ovat seuraavat. 2016 tarjosimme rahoitusvälineitä erilaisia takuita, lainoja 83,8 miljardin edestä. 83,8 miljardia siis se jakautui neljään luokkaan, jotka olivat ympäristö ja ilmasto, noin 17 miljardia, infrastruktuuri, noin 20 miljardia, innovaatio, 13,5 miljardia, ja sitten pk-yritykset noin 34 miljardia. Ja tästä sitten saadaan tämä 83,8 tai 84 miljardin euron tulivoima. Ja jos siihen lisätään vipuvaikutus ja katsotaan mitä sitten teimme ja millä tavalla tukimme näitä aukkoja markkinoilla, niin saadaan yhteensä 280 miljardia euroa meidän lukujemme mukaan. Näin ollen 787 lainaa ja operaatiot oli kyseessä. Ja moni kysyi meiltä sitä, että no mikä se on teidän epäonnistumisasteenne. Ja tällaiset lainat, niitä on ollut 26. Kokonaisvolyymissa se on 0,4 prosenttia, eli hirvittävän matala määrä, miltei matalin kaikista pankeista koko maailmassa. Tähän mennessä onne on potkinut hyvin ja olemme tehneet myös vaikutusanalyysin ulkopuolelta vuosille 2015-2016 ja luvut siitä näyttävät seuraavaa. Sen tutkimuksen mukaan EIPn työ on tarjonnut 2,25 miljoonaa uutta työpaikkaa ja toiseksi se on tarjonnut 2,3 prosenttia lisää BKTtä EU-alueelle. Tietysti aina voidaan tähän ekonometrian ö, puuttua, joka, jolla tämä on laskettu, mutta totta on, että EIP, kun se on mukana tietyissä hankkeissa, se on saanut investoinnit kasaan, luonut nämä 2,5 miljoonaa uutta tuopaikkaa ja 2,3 prosenttia BKTtä lisää vuoteen 2020 mennessä. Eli nämä vuoden 2016 luvut, 2017 luvut ovat aika samanlaiset, mutta sitten kysymys-vastaussesiossa mielelläni käsittelen niitä. Toinen kohta, jonka haluaisin tänään ottaa esille, koskee esiriä. Minä itse asiassa olen sitä mieltä, että Esir on ehkä yksi kaikkein parhaimmista Euroopan unionin keksinnöistä pitkään aikaan. Tehän kaikki olette mukana budjetissa, eikö näin? Ja kaikki olette eurooppalaisia. EUn budjetin suuruus on pysynyt suhteellisen samankaltaisena. Yksi prosentti BKTLstä plus miinus. Tietysti Brexit tähän vaikuttaa myös. Eli jos tämä kokonaisrahoitusmäärä ei kasva ja halutaan tarjota lisäarvoa, niin mitä sitten tehdään? No, silloin noita käyttöön erilaisia rahoitusvälineitä ja budjettitakuita, ja näinhän todella Esir tekikin eser ajoitus oli mielestäni myös hyvä. Ja Euroopan parlamentin rooli tässä suhteessa on ollut erittäin tärkeä. Tehän kaikki tiedätte, että ESER vuoteen 2018 puolivälien mennessä on tarkoitus luoda 315 miljardia euroa ja vuoteen 2020 mennessä 500 miljardia. Hyvin ollaan tässä kyydissä mukana. Viimeiset luvut joulukuun puolesta välistä osoittavat, että joulukuussa 2017 256 miljardia euroa oli tuotettu ja 88 prosenttia tavoitteista oli saavutettu. Eli kesän loppuun mennessä päästään tavoitteisiin ja siinä mielessä mielestäni Esir on ollut menestystarina. Lisäisin myös sen, että Esir tekee myös EIPstä helvetin paljon riskiä. Äh, alttiimman. Ennen olimme paljon enemmän turvassa suuria hankkeita, 450 kappaletta vuodessa, mutta nyt on paljon enemmän hankkeita ja monissa on paljon enemmän riskejä kuin mitä aiemmin on ollut. Eli voidaan lisätä, että pankin sisällä on ollut aika paljon vastahakoisuutta ja pelkoakin miltei kun esir käynnistettiin, mutta nyt nähdään, että se työs toimii melko hyvin. Ja olemme ilahtuneita myös siitä, yhteistyöstä, jota meillä on kansallisten liikepankkien kanssa. Meillä on useita yhteisymmärrysmuistoja, niiden kanssa olemme lähentyneet niitä voimakkaasti. Ja jos tässä nyt ennakoisin niitä kysymyksiä, mitä aiotte esittää, todennäköisesti kysytte jakaumasta ja kenellä raha menee. Voin antaa teille myös tarkkoja lukuja tässä suhteessa, mutta ennen sitä haluan painottaa vain sitä, että Meillä mitään kiintiöitä ei ole Eserissä tai missään muuallakaan. Emme me mitenkään alokoi rahaa tietyille maille. Ja mitä suurempi maa, sitä suurempi myös investointivolyymi. Mutta jos katsotaan BKT verrattuna, niin silloin saadaan huomattavasti erilaiset luvut. Viro, Portugali, Kreikka, Espanja, Latvia ovat eh, kärjessä. Pyrimme siis tasaiseen jakaumaan, mutta tämä on hyvin kysyntä- ja hanke pohjaista. Eli ei mennä eteenpäin niin, että ajatellaan, että Ruotsista tai Saksassa tarvitaan lisää rahaa. Katsotaan hanketta, tarjoako se lisäarvoa, täyttääkö se ne lisäarvokriteerit <clears throat> ja sitten mennään ja rahoitetaan sitä. Esirivaikutus vaikutus vuosin 2015-2016, sama tutkimus, johon viittasin aiemmin, siellä luvut ovat 0,7 prosenttia EU-BKTstä ja 690 000 työpaikkaa. 0,7 prosenttia siis BKTstä, 690 000 työpaikkaa. Eli kyllä ESIR on paikkansa ansainnut. Ja kolmas kohta niin näissä, ennen kuin teen yhteenvedon, koskee avoimuutta ja hallintoa. Olisimme sitä mieltä, että me olemme kärjessä ja olemme tällaisia Äh, tiennäyttäjiä, jos verrataan muihin rahoitusinstituutioihin. Meillä on avoimuuspolitiikka, pyrimme pitäytymään parhaiden käytäntöjen säännöissä. Vuonna 2016 esimerkiksi meidän raportoinnissamme pyrimme keskittymään enemmän itse asiaan, tekemään raportoinnistamme lukijaystävällisempää ja rinnastamaan kaikkea tätä EU-lainsäädäntöä ja tapauskohtaisen lainsäädäntöä. Katsoimme myös Olafia ja petoksen torjuntaa Ymmärrämme täysin, että vaaditaan lisää avoimuutta. Meidän mielestämme esimerkiksi oli hyvä ajatus, että kun pyysi meitä julkaisemaan johtokunnan pöytäkirjat. Se on ollut hyvä pyyntö. Olemme pyrkineet toimimaan mahdollisimman avoimesti, parantamaan viestintäämme ja samalla, kuten kaikki tiedätte, meillä on joitakin tapauksia tietyissä investoinneissa, joissa me emme voi olla niin avoimia kuin haluaisimme. Mutta tässä on kyseessä tasapaino, jota me jatkuvasti työstämme. Näin ollen, hyvä puheenjohtaja. Yhteenvetoni on se, että vuosi 2016 oli hyvä vuosi EIPlle Brexitistä riippumatta, riippumatta Trumpista. Pankkinäkökulmasta se oli hyvä. Luvut ovat hyvät, pääsimme tavoitteisiimme, jos haluatte minun vastaavan kysymyksiin koskien vuotta 2017, voi nämä luvut antaa. Viimeinen vuosi, viime vuosi oli meille myös hyvä. Henkilökohtaisesti uskon, että meidän kolme suurta haastettamme tälle vuodelle 2018 ensinnäkin on monivuotinen rahoituskehys vuoden 2020 jälkeen. Mielelläni vastaan siitä koskeviin kysymyksiinkin. Toiseksi keskustelu, jota olemme käyneet Euroopan kehityspankin mahdollinen sisaryhtiö EIPn sisällä ihan vain tehostaaksemme tapailla toimimme. Ja kolmas on sitten nämä operatiiviset tavoitteemme, joihin aina pyrimme pääsemään. Eli nämä kolme kohtaa halusin esittää ensin vuonna 2016 tulos, toiseksi esiristä ja kolmanneksi avoimuudesta. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänne. On jännää olla täällä taas. Sydämelliset kiitokset. Ilo meidän puolellamme. Muistelen itsekin ilolla niitä aikoja, kun tein kanssasi yhteistyötä talousarvion valvontavaliokunnassa. Ne olivat hyviä aikoja. Ja tosiaan silloinhan muun muassa tuon korvauksen laitoimme kuntoon, eli saimme yhtä sun toista aikaan. Ja nyt esittelijämme Valli, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän suuresti varapuheenjohtaja Stubia siitä, että hän on täällä puhumassa äh, raportista. Investointipankin kohdalla kaikki indikaattorit, joita me analysoimme tällä hetkellä, mielestäni myöskin äh, tässä yhteydessä ovat äh, positiiviset ja tällaisella hetkellä, kun meillä on problem- ongelmia, me pyrimme kohtaamaan tietyt haasteet ja tämä raportti osoittaa todellakin edistystä esiin osoittaa, että maantieteellisellä alalla jakaman suhteen, kuten osoitettua meillä on tehtävää. Ja näistä asioista pitäisi raportoida myöskin jokaisen maan kohdalla BKT verrattuna, eikä vain sen rahamäärän mukaan, joka kullakin alueella on ohjattu. Mutta nyt jos menemme tämän raportin vuodelta 2016 yksityiskohtiin. Haluaisimme muistuttaa EIPitä siitä, että on välttämätöntä kiinnittää huomio niihin asioihin, joita tämä parlamentti on aikaisemmin tuonut esiin. Eli tässä yhteydessä haluaisin vahvempaa huomiota. Ja sitten yksi asia, joka tuli EIPn kertomuksessa esiin Euroopan parlamentille, koskee tarvetta keskittää rap- raporttiin kaikki eri tieto, sillä tällä hetkellä EIP antaa joka vuosi erilaisia kertomuksia tilastollisen, toiminnallisen, Euroopan unionin ulkopuolisen toiminnan ja sisäpuolisen toiminnan kertomukset ja niin edespäin. Olisi hyvä yhdistää nämä kaikki yhteen. Mitä tulee sitten ilmastokysymyksiin, tämähän oli hyvin paljon monien kollegoiden mielessä Euroopan unionissa ja kehittyneessä maailmassa hyvin paljon esillä tällä hetkellä. EIP tällä hetkellä on ensilinjan toimijana selkeästikin ja jos havaitsemme, että 25 prosenttia EIPn kokonaisinvestoinneista liittyvät energiaa tehokkuuteen. Tämä on jotakin todellakin arvostamme. Olisi hyvä pyrkiä kasvattamaan sitä työtä, jota EIP tekee koskien ESIR-projektia, ESIR-rahastoa, sillä äh, kun tarkastelemme EIPn kokonaisosuutta esiristä, meillä on noin 25 prosentin taso ja olisi hyvä äh, kasvattaa tätä vielä. Kun tarkastelemme rahoitettujen projektien määrää, selvästikin tämä investointeja koskeva paketti jota tuotamme esirahaston kautta, esirahaston kautta, on välttämätöntä, jotta voisimme saattaa liikkeelle investointeja ja saada aikaan energiasiirtymän ja hylätä fossiiliset polttoaineet lopullisesti. Muutoin hyvin lähitulevaisuudessa joudumme kaikki muuttamaillakin toiselle planeetalle asumaan, eli EIPn olisi hyvä jatkaa tätä riippumatta hallituksista, riippumatta suurista kansainvälistä toimijoista tai suurista kansainvälistä yrityksistä, jotka ehkäpä haluaisivatkin jatkaa investoida, investoida tehottomalla tavalla. Mitä tulee sitten kysymyksiin, jotka koskevat fiskaalipolitiikkaa ja sen avoimuutta tässä yhteydessä, tämä on jotenkin parlamentille hyvin tärkeää. EIP pitäisi myöskin omaksua säätelyn suhteen ja fiskaalisen avoimuuden suhteen tiukat standardit. Koskepa tämä sitten veroparatiiseja tai muita toimia. Tämä on jotakin, mikä on hyvin lähellä tämän parlamentin sydäntä ja meille tulisi olla myöskin raportointeja maakohtaisesti kaikki tämän parlamentin esiin tuomat standardit pitäisi varmistaa, että ne eivät jää sivuun toimeenpanossa. Mitä tulee sitten kertomukseen, on aivan perustavanluontoisen tärkeää, että tuodaan esiin, minkälaista lisäarvoa Junckerin projektia ESIR tuovat, sillä ensimmäisessä ESIRin vaiheessa, 1.0 vaiheessa ikään kuin meillä on jonkin verran pohdintaa ollut siitä, minkä tyyppistä vertailutaulukkoa tulisi käyttää ja hyvin paljon kysymyksiä on parlamentissa tullut esiin esiriin liittyen. Meillä pitäisi olla vielä äh, tiukempia vaatimuksia lisäarvon ja avoimuuden suhteen äh, niiden hankkeiden kohdalla, joita rahoitetaan tästä Junckerin projektista. Parlamenttina tämän äh, hiljattain hyväksytyn asetuksen toteuttaminen joka vaatii sitä, että ESIR-hankkeet suurimmalta osalta tätä lisäarvoa tarjoavat. Muutoin tämä Junckerin hanke on vain sellaista työtä, jota EIP voisi toteuttaa vanhoin välinein. Esimerkiksi pitäisi olla jotakin, mikä tuottaa vielä enemmän lisäarvoa ja tämä täydentävyysteema liittyy energian alalla tähän. Meidän pitäisi pyrkiä ylittämään investo- kasvattamaan investointien määrää energiasiirtymän alalla käyttää myös muita EIPen käytössä olevia rahastoja. haluaisin lisätä tähän vielä yhden ajatuksen, joka liittyy tekniseen tukeen. Vuonna 2016 EIP on kasvattanut teknisen tuen tarjoamista myöskin Euroopan unionin ulkopuolella. Uskon, että tämä on tehty myöskin systemaattisesti Euroopan unionin sisällä. Ei pitäisi olla kapasiteetit ähm, saada tietoja eri aloilta ja auttaa jäsenmaita käyttämään eri rahastoja. Ja tässä yhteydessä kollegit, kollegat voisivat myöskin pyrkiä auttamaan EIPtä sen työssä ja tuomaan esiin kaikkia niitä rahastoja, joita on mahdollista käyttää investointeihin. Tällaisessa hankkeessa meidän pitää myöskin kansalliset kehityspankit ja niiden rooli tuoda esiin. Italiassa meillä on tärkeää investointeja tukeva kehityspankki ja se on tarpeen tässä rakenteessa. Tämän kaltaiset eh, promotional bankit, kehityspankit olisivat tarpeen myöskin eh, Euroopan unionin investointipankin hankkeessa. Meidän pitäisi pyrkiä tietyllä tavalla uudistamaan järjestelmää yksityisten investointien osalta ja käyttää kaikkia niitä resursseja, joita Euroopan unioni antaa jäsenmaiden käyttöön. Tässä tulikin jo monia asioita esiin, jotka olivat tärkeitä tälle parlamentille ja kertomuksen 2016 osalta. Ja tässä yhteydessä ähm, antaisimme kollegoille puheenvuoroja, voimme kuulla heidän äh, kantojaan me käymme tästä asiasta vielä keskustelua. Me emme ole vielä käsitelleet vuoden 2016 kertomusta ja me tulemme sitä parlamentissa käsittelemään piakkoin. Kiitoksia. Kiitokset. Stub saa välittömästi puheenvuoron voidakseen vastata, koska esittelijä esitti hänelle kysymyksiä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset esittelijä Valli. Meillä on ollut oikein hyvä yhteistyö EIPn ja esittelijän välillä. Meillä on ollut eri tason kokouksia koko joukko ja olemme näin viimeksi eilen voineet vaihtaa mielipiteitä. Ihan näistä esiin nostamistanne seikoista maantieteellinen jako oli ensimmäinen niistä ja luonnollisesti pankki tekee parhaansa. Se pyrkii ottamaan huomioon, niin kuin sanoin, nämä kysyntään perustuvat hankkeet ehdollisuuden eri aloilla – joilla toimimme. Ja se pyrkii myös ja sen täytyykin ottaa huomioon, äh, tuleeko hanke tuottamaan tappiota vai voittoa. Ja olin aika yllättynyt äh, äh, aloittaessani pankissa ja ymmärtäessäni, että se on itse asiassa voittoa tuottamaton pankki, mutta pyrkii toki mm, taseessaan tasapainoon. Usein puhutaan siitä, että volyymit ovat suurempia vaikkapa Italiassa tai Espanjassa tiettynä vuonna, tai Ranskassa tai Saksassa. No, tämä johtuu siitä, että ne ovat äh, suuria maita. Joku voisi sitten sanoa, että volyymit äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat hyvin alhaiset, ei vuonna 2016, mutta 2017 kyllä. No, syyt ovat varsin ilmeiset. Kun kuitenkin katsotaan sitten investointeja per capita tai kun tarkastellaan äh, investointeja osana BKT, niin kuva onkin aika toisenlainen. Ja itse asiassa tänään tulemme julkaisemaan äh, lehdistötilaisuudessa Werner Hoyerin kanssa nämä 2017 luvut ja myös 2016 luvut ovat saatavilla. Toinen seikka, jota kysyitte ja olette ihan oikeassa, äh, vahvasti panostitte ilmastoon ja energiaan, energiatehokkuudesta puhuitte, halusitte, että ESIR keskittyisi alalle entistä vahvemmin. Ja tähän me pyrimmekin. Me olemme yksi harvoja pankkeja maailmassa, joilla on vankka johtaa keskittyminen paitsi kestävän kehityksen tavoitteisiin myös ilmastoon ja ympäristöön. Ja olemme tietääkseni ensimmäinen pankki maailmassa, joka on antanut äh, vihreitä äh, joukkolainoja, joten äh, me olemme kyllä hyvin, hyvin tiukkoja siinä, että hankkeilla on vihreä vaikutus ja tätä perustelua käytämme myös hyvin usein. Puhuitte verotuksen läpinäkyvyydestä. No, aiemmin olin tosiaan valtiovarainministeri ja myös nyt olen täysin samaa mieltä kanssanne. EIPn tekemä työ, joka liittyy Okkoon, eli sääntöjen mukaisuuteen, niin verotuksen läpinäkyvyydessä parhaat välineet tulevat tällä hetkellä OECDstä, nimittäin Pepsit ja Panama- ja paratiisipaperien Äh, jälkijunassa on ollut kovaa että saada aikaan entistä enemmän tällä alalla, verotuksen läpinäkyvyyden alalla. Sitten puhuitte täydentävyydestä. Kyllä, olen täysin yhtä mieltä kanssanne. Me pyrimme saamaan äh, investoijia yhteen, sijoittajia yhteen. Me olemme kolmen aan taho, takana me ovat jäsenvaltiot, joten me olemme aika uskottavia. Usein kunnan sijoittaja näkee, että EIP on mukana hankkeessa, niin ää, intoa alkaa löytyä ja näin ollen täydentävyyttä ja on saatu liikkeelle lisärahoittajia. Ja tuossa alussahan mainitsin, että nyt tällä hetkellä otamme enemmän riskejä toiminnassa ja tämäkin tuo tällaista täydentävyyttä, sillä jos näitä riskejä ei otettaisi, niin sitten ei olisi liiketoimintaa ollenkaan. Useimmat esirhankkeista kuuluvat erityistoimiluokkaan. pankkiin. alalla voitaisiin sanoa, että joskus äh, EIPen sisälläkin pankkirit sanovat, ei, ei, ei, eikös tämä nyt ole aivan liian riskialtista, äh, voimmeko näin toimia. Mutta tosiaan tällä hetkellä noin kolmannes ensirin kautta tehtävästä toiminnasta on tällä hetkellä korkean riskin toimintaa, mutta me luonnollisesti annamme niin paljon neuvoa kuin kuin vaan ikinä osaamme. Meillä on erinomaiset neuvonantajat tässä. Kiitos. Kiitokset. 12 puheenvuoropyyntöä. Ja näin ollen kaksi minuuttia puheaikaa löytyy kullekin. Pyydän kurinalaisuutta. Aloitetaan varjoesittelijöistä ensimmäisenä Novakov. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Olen ilahtunut siitä, että voimme käydä keskustelua täällä. Ja pohdin tässä tulevaisuutta. Sitä on hyvä ajatella varsinkin nyt kaksi vuotta ennen uutta ohjelmointikautta ja ennen kuin ensi rahoituskehys tulee. Minusta kyllä tuntuu ihan selkeästi ja olen varma, että moni muukin tuntee sen, että joitakin budjettileikkauksia tulee. Sillä yksi niistä maista, joka ensimmäisen tuli EU, on ensimmäinen myöskin lähtemään ja 10 miljardin aukko tulee Tällainen iso aukko investointipolitiikastamme on minusta kaikkein luonnollisin liittolainen e, siinä sen aukon tukkimisen Euroopan investointipankki. Katsotaanpa esimerkiksi liikennettä. Puoli mm, biljoonaa käytetään esimerkiksi siihen, että sentiverkostoa verkostoa pyritään viemään eteenpäin. Mietin sitä, millä tavalla EIP vie eteenpäin näitä rahoitustuotteitaan, ei pelkästään jäsenvaltioiden avulla, vaan myös alueiden kautta. Sillä 90 pormestarista, jota olen tavannut aluetyössä, niin ei edes tiedä, mitä EIP tekee tai että mitä se tarjoaa, minkä näköisiä hankelainoja, takuita se tarjoaa. Eli Millä tavalla te aiotte nyt markkinoida itseänne mahdollisten edunsaajien joukossa, ei pelkästään suurten pääkaupunkien joukossa, vaan pienten? Ja toiseksi, miten aiotte tehdä yhteistyötä vuoden 2020 jälkeen ja uuden rahoituskehyksen puitteissa, jotta voidaan kehitellä enemmänkin näitä tavoitteissa, sillä tehän olette meidän pankkimme. Ennen kaikkea olette asiantuntijoita, mutta meidän täytyy päästä myös poliittisiin tavoitteisiimme Eurooppaa 2020 vuoden jälkeen. Kiitokset sitten kollega Ali. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja Stub, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluaisin kiel- kiittää tästä esittelystä koskien äh, EIPn toiminta vuonna 2016, mutta kun ajattelemme, että EIPn pitäisi tukea Euroopan unionin integraatiota ja sosiaalista koheesiota ja lähestymistä, minulla on jotakin kysymyksiä, joihin pitäisi vastata. Te vastasittekin jo yhteen näistä, mutta minulla oli useita. Ensimmäinen kysymys on tämä. Investointeja voidaan tehdä eri sektoreilla innovaation tarpeen, niin tarvitsemme infrastruktuurin investointeja, Onko tämä jakauma, joka nykyään havataan, paras mahdollinen ja mikä olisi erilaisten rahoitusskenaarioiden vaikutus, jos me ähm, tekisimme päätökset äh, BKT ja työllisyysasteen mukaan. Ja tämä 4,8 ähm, miljoonaa euroa, joka on käytetty maantieteellisten jakaumien mukaan äm, laajentumisalueella eteläisellä ja itäisellä naapurusta-alueella. Onko tämä Euroopan unionin jäsenmaiden intressien mukaista ja onko teidän analyysien mukaan riskitaso suurempi Euroopan unionin ulkopuolella? Ja sitten lopultakin meillä ei ole äh, veroparatiisien ja äh, salailevien oikeudenkäyttöalueiden määritelmiä esimerkiksi? Ovatko nämä sellaisia periaatteita, joita koko syklissä seitsemän vaiheen aikana toimeenpannaan? Ja mitkä ovat ne alat, joilla kaikkein suurimpia vaikeuksia on ilmennyt? Kiitoksia. Flanagan, Sitten kollega Flanagan, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni itse asiassa täällä jo tulikin esiin, edustaja Valli esitti sen. Kun puhutaan työpaikoista ja työpaikkojen luomisesta, niin me Iranissa tällä hetkellä melkein hukumme työpaikkoihin, jos luomme yhtään enempää, niin meillä on kaikilla neljä viisi työpaikkaa, mutta meillä onkin oltava neljä viisi työpaikkaa kullakin, kun yhdellä ei saa elantoa. Eh, eikä eh, saa kunnollista sosiaaliturvaa. Ihmiset tekevät eh, työtä, ovat kovin kiireisiä, ikään kuin koira jahtaa omaa häntänsä. Tällainen elämäntapa nyt on sitten syntynyt. Kun puhutte 2,25 miljoonan työpaikan määrästä vuoteen 2020 mennessä, niin minkälaisia työpaikkoja nämä ovat sitten, joita luotte? Ovatko ne sellaisia, että ne tarjoavat ihmisille ihan oikeasti elannon? Eh, ja sitten eh, puhutaan vaikkapa metsätalousinvestoinneista Irlannista, mihinkä rahat siellä menevät, koska paljon on investoitu. Voisin kuvitella, että investointien tulisi ottaa huomioon ihmiset, eurooppalainen politiikka esimerkiksi kestävyyden suhteen ja myös biodiversiteetin suhteen, mutta valitettavasti nämä metsä investoinnit eivät ole auttaneet ihmisiä, eivät biodiversiteettiä, vaan ovat luoneet tilanteen, jossa metsiä istutetaan tietyille alueille. Ihmiset lähtevät alueelta, kun siellä ei ole enää maanviljelymaata, ei mahdollista tuottaa ruokaa, joten ihmiset joutuvat lähtemään pakoon metsän tieltä. Ja yli 50 prosenttia prosenttia maatalousmaasta on nyt istutettu metsillä investointipankin kautta tietyllä alueella, johon olen menossa huomenna itse asiassa vierailulle. Me, ja siellä ei ole enää ihmisiä jäljellä. Eli nyt tänä Shannonin äh, länsipuolella ei ole ihmisiä ollenkaan. Ja oikein hyvää uutta vuotta puheenjohtajalle muuten. Thank you, Chair, <clears throat> and thank you, Vice President Stubb. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, varapuheenjohtaja Stöb. Mukava nähdä sinua täällä Euroopan parlamentissa. Tiedän, että taikalukusi on kolme. Esitän kuitenkin neljä kysymystä nopeasti. Yksi. Mitä mieltä olet yleisesti korkeimmista EUn, EIPn hoitamista äh, rahastoista, varsinkin silloin kun tässä on yhteishallinto kyseessä? Toiseksi, millä tavalla EIP-ryhmä tekee aktiivista yhteistyötä komission kanssa, jotta se voi järkiperäistää rahoitusvälineiden määrän ja niiden laadun seuraavan rahoituskeskuksen aikana. Kolme. Mitä ajattelet Yhdistyneen kuningaskunnan asemasta Brexitin jälkeen? Onko se selvä vai onko se vähän epäselvä? Ja lopuksi, mitä mieltä olet siitä ajatuksesta, että tällainen jäähdyttelyaika, jonka aikana aiemmat johtokunnan jäsenet eivät saa lobbata EIPn henkilökuntaa tai johtoelimiä, pitäisi, tätä aikajaksoa pitäisi pidentää puolesta vuodesta vuoteen. Ja kollega Ashworth. Alexander, welcome back. Alexander, tervetuloa takaisin. Hienoa nähdä sinut taas. Minulla on kaksi kysymystä. Nämä ovat teemoja, joita kaikki käsittelevät uskoakseni, mutta ensimmäinen näistä käsittelee esiiriä. Huoli täällä talossa esiiren aluksi oli se, että meillä ei ollut eri rahastojen, otsakkeen yksi eri rahastojen ja esiirin välillä e, eroa, emmekä ymmärtäneet, mikä oli esiirin uutta tuova puoli. Mitä oppia meidän pitäisi nyt Esir ykkösestä ottaa? Mitä asioita voisimme Esir kakkosessa vielä parantaa? Ja toinen kysymykseni koskee yhdistyneen kuningaskunnan tilannetta Brexitin jälkeen. Brexit, Brexit on äärimmäisen valitettava päätös. Henkilökohtaisestikin voin tämän todeta, emmekä me tiedä mikä tulevaisuudessa suhteemme tulee olemaan. Eli kysymykseni on ensinnäkin tämä, mikä on oikeusperusta, jolla yhdistynyt kuningaskunta voisi tulevaisuudessa EIPn toimintaan osallistua ja voisitteko nähdä toisekseen tulevaisuudessa mahdollisuuden Britannialle jäädä EIPn jäseneksi? Kiitoksia. Kollega Liberatski, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja Alexander, tervetuloa Euroopan parlamenttiin jälkeen. Jälleen olen äh, samaa mm, mieltä siitä, että äh, toimintapohjaisuus on hyvä asia. En kiistele tästä. Minä keskittyisin nyt äh, Esiriin puheenvuorossani ja juuri sen äh, maantieteelliseen äh, ulottuvuuteen, äh, siihen, että se strategisesti tukisi vähemmän kehittyneitä maita ja alueita. Meillä oli kuulemistilaisuus ja nyt aiomme todella pureutua asiassa syvälle, ymmärtää mekanismit paremmin siitä, että mitä tapahtuu. Ja sitten kun me saamme nämä kuulemiset mm, päättymään, niin ottaisin äh, teihin mielelläni yhteyttä, että voisimme keskustella parannuksista tai muutoksista. Erityisesti ajattelen nyt uutta monivuotista rahoituskehystä, joka todennäköisesti luo toisenlaiset puitteet Brexitin vuoksi ja todennäköisesti se tulee äh, lisäämään investointeja, uudelleen teollistumista ja kohesiorahasto voitaisiin ehkä yhdistää myös esiriin niin, että voitaisiin saada jopa 500 miljardia euroa käyttöön. Kiitokset sitten kollega Salafranca. Kiitokset. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa Stubin äh, tervetulleeksi tänne parlamenttiin, entinen kollega, ja kiitokset näistä antamistanne tiedoista pankin vuosikertomus on todella hyvin, hyvin äh, vaikuttavaa. Investointipankki tekee äärimmäisen tärkeää työtä ja äh, ne summat, joita se hankki viime vuonna rahoitusta, ovat todella vaikuttavia ja myös äh, nyt se, että 25 miljoonaa ihmistä saa parempaa, puhtaampaa vettä 10 miljoonaa ihmistä, jotka lainojen avulla ovat voineet saada paremmat saniteettitilat ja niin edelleen. Muutama kysymys. Niin kuin tässä Valli esittelijämmekin totesi, ESIR rahasto on onnistunut saamaan 163 miljardia liikkeelle, eli puolet siitä, mitä oli suunniteltu 315 miljardia. Ollaan noin 52 prosentissa. No ymmärrän, että kausi ei ole vielä päättynyt, mutta haluaisin, että kertoisitte meille, miten tuohon tavoitteeseen päästään. Toinen kysymys, kun puhutaan äh, pankin toiminnasta kolmansissa maissa, niin 980 miljoonaa on mennyt Aasiaan ja Amerik- latinalaiseen Amerikkaan viime vuonna. Minkälainen jako oli näiden kahden äh, alueen välillä, Aasian ja latinalaisen Amerikan välillä, ja mikä on äh, tulevan vuoden tai tämän vuoden suunnitelma? Sitten vielä viimeinen kysymykseni liittyy liittyy näihin vihreisiin tai ilmastoa ähm, huomioon ottaviin bondeihin. Ähm, erityisesti, juu puheenjohtaja, lopetan ihan, ihan juuri. Mikä on pankin tilanne maailmanlaajuisesti tässä asiassa? Kiitoksia sitten kollega Zeller. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset Stub siitä, että tulitte jälleen vieraksemme. Niin, ja tosiaan nämä äh, kiitokset äh, Kukka Puskasta, jonka kontille lähetitte. Minä todella arvostan pankin tekemää työtä. Esiristä tietenkin se on oikein hyvä asia EIPlle, että että Euroopan talousarviossa on ohjelmia, jotka ovat ikään kuin riskittömiä. Minä tarkastelin saksalaisia hankkeita ja hyvin paljon menee kansalliselle kehityspankille joka tällä hetkellä EIPen kanssa rahoittaa hankkeita, jotka oli tarkoitus hoitaa sen piirissä. Mitenkäs tämä nyt toimii? Eikö tässä nyt, annetaanko tässä nyt sitten koko summa vai vain osa summasta näille hankkeille? Ja miten huolehditaan siitä, että luvatut kolmansien tahojen investoinnit myös toteutuvat ja että nämä rahat saadaan käyttöön? Eli tarkoitan tällä sitä, että miten tarkastellaan varojen mm, säännönmukainen käyttö. Sitten meillä esimerkiksi äh, ollaan nyt kunnostettu äh, vanhoja rakennuksia, muun muassa niiden saniteettitiloja, ja usein äh, tämä on sitten johtanut vuokratason korotukseen, joten nyt on kuitenkin valittu sitten tämän tien kulkeminen. Ja sitten vielä kolmanneksi kun puhutaan Euroopan parlamentin oikeuttaa talousvallan käyttöön, kun puhutaan esimerkiksi sellaisista investoinneista, jotka ovat olleet korkean riskin investointeja ja joissa sitten on tullut tappioita. Joko näitä tappioita on alettu korvata vai menekö tämä pitkällä aikavälille? Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi lyhyt kysymys, vain te puhutte riskeistä ja tietenkin pankkirin täytyy puhua riskeistä, mutta kysyisinkin, että miten teidän kriteerinne nyt eroavat muiden pankkien kriteereistä, liikepankkien kriteereistä, jotka voisivat aivan yhtä hyvin lainata nämä rahat, että voisitko sanoa tästä jotain yleisellä tasolla, en tarkoita hankekohtaisesti. Ja sitten 2016 lainavolyyminne, tämän kehittyminen. Kiitoksia sitten kollega Ajala Sender. Kiitos. Minäkin haluan toivottaa tervetulleeksi Äh, Alexander Stubbin tänne Euroopan parlamenttiin. Puhun tässä nyt Pirinskin nimissä. Hän joutui lähtemään työllisyysvaliokuntaan ja halusi esittää tiettyjä kysymyksiä. Ensinnäkin tämä vuosikertomus, jonka saimme, äh, se ei ole täysin kattava vuosikertomus, niin kuin hyvin tiedätte, kun puhutaan äh, pankin operaatioista Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella, niin haluaisimme vielä lisätietoja tietoja kuin mitä vuosikertomuksessa. Vuosikertomus keskittyy pikemminkin, äh, on tällainen äh, julkaisu pikemminkin kuin kunnollinen analyysi. Joten parlamenttihan on pyytänyt äh, tällaista hyvin kokonaisvaltaista kertomusta. Ja nyt kysyisin, että milloin tällainen integroitu kattava kertomus voidaan saada. Tarvitsemme sitä työhömme. Sitten äh, toinen kysymys. Äh, tosiaan puhuitte tästä maantieteellisestä jaosta. Pirinski pitää järkyttävänä sitä, että 2016 kolme maata, kolme jäsenvaltiota, Bulgaria, Kroatia ja äh, Latvia, jotka eivät saaneet mitään lainoja lainkaan, ja sitten neljä muun muassa Malta ja Viro ja Liettua, jotka eivät saaneet mitään takeita tai näitä muunlaisia välineitä käyttöön. Pieni on myös kaunista, joten kysyisin, että miksi nämä pienet jäsenvaltiot eivät ole päässeet teidän seulanne läpi. Pirinski haluaisi myös todeta, että kun puhutaan kohesioinvestoinneista Euroopan unionissa – 2015 ja 2016 välillä vaikuttaisi siltä ja myös esirin suhteen, että maantieteellinen jako ei ole toiminut, mutta ei myöskään alueellinen jako. On nimittäin sellaisia aloja, joissa esir ei ole ollut aktiivinen, eikä ole edes tietoja olemassa. Sitten vielä kysymys, jonka luulen, että täällä esittiin muutenkin teidän sääntöjenne uudistaminen. Kiitoksia sitten kollega De Jong. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin eh, varapuheenjohtaja Stubille tästä puheenvuorosta. Erityisesti siitä, että avoimuus oli yksi eh, kolmesta pointista. Minulla oli muutamia kysymyksiä. Yksi näistä on... pankin mekanismeihin liittyvä, kun meillä on julkisia kuulemisia, jotka liittyvät eh, valitusmekanismiin tavallisesti pankeilta kuullaan vastaus, mutta minä en ole kuullut itse mitään vastauksia näihin valituksiin liittyen. Ja se olisi kuitenkin tärkeä osa avoimuutta. Sitten liittyen artikkeliin, joka oli Observerissa, miljoonien lainan Volkswagenille yhteydessä Olaf on ryhtynyt toimiin ja Olaf epäilee, että tämä laina olisi saattanut myöskin johtaa siihen, että Volkswagen huijasi päästömittauksissa. Haluaisimme kuulla tästä, mutta Olaf lähettää meidät EIPn puolen EIP Olafin puoleen. Äh, haluaisin kuulla tästä enemmän e, erityisesti petosten vastaista politiikasta, jotta voisimme varmistaa, että tulevaisuudessa ei ole ongelmia. No niin, itsekin olen puhujalistalla ja kyllä haluaisin todeta, että ei mennä liiketoimintamalli on aika idiootti varma. 316 miljoonaa euroa maksuina rakennerahastosta ja rahoitusvälineistä, joten hmm. Koonille ja Vallille, tai he nostivat esiin kysymyksen kansallisista tukipankeista. Miten voidaan varmistaa se, että kansalliset pankit ja EIP eivät joudu kilpailutilanteeseen siitä, että kuka on suurin ja kaunein? Sitten kysyisin vielä näistä yksityisistä varoista. Paljonko yksityisiä varoja on EIPn hankkeisiin saatu? Minulla on sellainen vaikutelma, että esirahasto johtaa ikään kuin siihen, että EIP e, houkuttelee julkista rahaa myös kansallisvaltioista, eli paljonko yksityistä rahaa on kehityksen tukena ja paljon, montako henkilöä EIP on palkanut vuonna 2016 ja myös 2017 hallinnoimiseksi. Ja nyt teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja ja kiitoksia hyvät jäsenet näistä valtavasta arsenaalista kysymyksiä. Pyrin tekemään parhaani ja vastata ainakin suurimpaan osaan kysymyksistä. Käyn ne yksitellen läpi ihan näin selvyyden vuoksi. Heiluttakaa sitten sieltä, jos joku jää välistä. Ensimmäinen Navakovilta siitä, millä tavalla me markkinoimme tuotteitamme ja miten pääsemme vuonna 2020 tavoitteisiin. Kyllä meillä on ollut varmastikin viestintävajetta ja siihen viettasin alussa. Emme ole riittävän voimakkaasti markkinoineet sitä, mitä me todella teemme. Ja ihan rehellisesti sanottuna pankin kom- viestintästrategia, siis pankki, joka on 60-vuotias tänä vie- vuonna, niin 55 vuotta se on ollut sellainen, että kunhan ei vaan jouduta uutisiin, niin se on hieno päivä pankille. Itse asiassa markkinointi on vaikea muutenkin. Minusta me emme ole pelkästään EUn pankki, vaan hyvien uutisten pankki. Ja nyt pyrimme vähän niin kuin kiillottamaan tätä kuvaamme. Emme me sitä millään markkinointikikoilla aio tehdä, vaan ihan todellisen toiminnan kautta. Ja Esir mielestäni on ollut hyvä tässä suhteessa. Ihan rehellisesti voin myös todeta sen, että EIPssä meillä on vain muutama varapuheenjohtaja, jolla on poliittinen tausta. Ja haluaisimme viedä eteenpäin tätä myönteistä poliittista viestiä, mutta sitten on paljon pankkireja, jotka sitten haluavat taas edetä mahdollisimman rauhallisesti tässä suhteessa. Vuonna 2020 tavoitteet Luulen, että pääsemme niihin, mutta suurin osa keskustelusta varmasti on monivuotinen rahoituskehys, josta puhuttiin tässä salissa. Ja pelkästään <clears throat> MFF, MFFn käsittely, eli monivuotisen rahoituskehyksen käsittely, on sellainen, että me tarjoamme kantamme helmikuun alussa. Ja uskoakseni näissä tuissa tulee vähennystä. Ja todennäköisesti saattaa olla, että 10 prosenttia tämänhetkisessä budjetissa saattaa olla budjettitakeita ja rahoitusvälineitä, mikä merkitsee puolestaan, että pankin täytyy pohtia uudelleen sitä tapaa, jolla se toimii. Kyseessä on nimittäin valtava määrä mm, jota työ, pitää työstää. Yksi esimerkki, jos 10 prosenttia on 15 miljardia, siihen kolmenkertainen vipuvaikutus ollaan 45 miljardissa, 45 miljardia siis enemmän operatiivista toimintaa meille. Ja meidän täytyy olla sitten sen tason mukainen. Ja käsittelen tämän henkilökuntakysymyksen myös myöhemmin. Edustaja Liiltä muutama kysymys seuraavaksi. Vaikutus BKT ja työllisyyteen. Ja sitten ulkopuoliset investoinnit. ne sanoin käsittääkseni ja pitäydyn siinä, että EIPEN yleisvaikutuksen suhteen työpaikkojen luominen ja BKT. Tässä suhteessa tutkimukset osoittavat vuonna 2015-2016 oli, vaikutus oli 2,25 miljoonaa työpaikkaa ja 2,3 prosenttia BKT vuoteen 2020 mennessä. Eli tämä on siis BKT ja työllisyysvaikutus. Toinen kysymys, joka koskee sitä, millä tavalla noudattamme näitä sääntöjä. Tämä tuli monissa kysymyksissä esille. Pankin due diligence politiikka on äärimmäisen tiukka. Minä tulen tietysti hallinnollisesta poliittisesta taustasta, mutta ennen kuin hanke menee koneiston läpi, siihen kuluu noin puoli vuotta. Meillä on myös osasto tällaisia äh, lainavirkailijoita, jotka katsovat hankkeita, analysoivat ne äh, asianmukaisesti. Sitten meillä on niin sanottu hankehallinnointi, jossa tehdään sama asia. Sitten meillä on lakimiehet, jotka katsovat asiaa ja riskihallinnoijat. Loppujen lopuksi sitten meillä on myös nämä säännösten noudattamisvirkamiehet paikalla. Eli Tätä asiaa katsotaan kaikista eri näkökulmista. Se mm, asiakirjojen määrä ennen kuin laina myönnetään tai rahoitusväline, niin se on kyllä ihan uskomaton. Jos joku jaksaa käydä sen kaiken läpi, niin onnittelut. Hirvittävä määrä huolellista arviointia siis tapahtuu. Mikä kuitenkin tekee meistä erilaiset verrattuna toisiin, toisiin pankkeihin on se, että kun lainahakemus tai hanke tulee meille tai rahoitusvälinehakemus, sitä eivät katso pelkästään talousalan asiantuntijat, myös insinöörit, tiedemiehet, lakimiehet, lääkärit ja niin edelleen katsovat näitä hankkeita ja katsovat, ovatko ne elinkelpoisia vai eivät. Ja tämä myös liittyy siihen, että meillä on kaikkein parhaat suhdeluvut. Flanagan esitti mielenkiintoisia näkökohtia työpaikoista työpaikojen luomisesta. Minä en kykene vastaamaan teihin, mitä nämä 2,25 miljoonaa työpaikkaa ovat. Kyllähän me voimme ehdottomasti käydä hienon keskustelun keinoälystä, robotisoinnista, neljännestä teollisesta vallankumouksesta, 3 stä digitalisoinnista ja niin edelleen, kaiken tämän vaikutusta työpaikkoihin, mutta se mitä me pyrimme tekemään on, että me olemme pankki, toisin kuin monet muut pankit, pyrimme katsomaan sitä hyvää, mitä teemme. Ja kyllä minä haluaisin puolustaa sitä, että koska meillä on nämä tiukat ehdot, niin pyrimme myös luomaan hyviä työpaikkoja. Onnistuuko se nyt sitten joka ikisessä tapauksessa siihen, sitä ei voi vannoa. Mutta esimerkkinä mainitsit metsät ja biodiversiteetti. Meillä on 300 ihmistä hankkeen kysymyksiä, jotka työskentelevät näitä. Meneekö mm, asiat, menevätkö asiat aina oikein? Todennäköisesti eivät, mutta parhaamme teemme. Sarvamaa seuraavana esitti neljä kysymystä. Ensimmäinen niistä koski näitä yleisesti korkeampia kustannuksia ja joita ei vielä on, kun se täytäntöönpanee rahoitusvälineitä. No ensimmäinen kommentti on siitä, että monet yksityispankit eivät pidä, meitä, pidä meistä siksi, että meidän kustannuksemme tai meidän kulumme ovat aika matalat. Me voimme tehdä näin, että me olemme kolmen aina luokitettu pankki ja siihen on vaikea päästä vuonna 2018. Eli esittäisin seuraavaa. Ensinnäkin olemme edullisempia kuin suurin osa kansainvälisistä rahoituslaitoksista. Toiseksi monet näistä tavoitteista, joita meillä on, ovat alueilla ja noin kaksi miljardia näistä varoista ovat yhteisiä. Siinä on kaksi eri osiota. Yksi on se, että se että saattaa olla, että meillä on tällainen kaksinkertainen rahasto. Meillä on rahaston rahasto, eli kahdet kulut, ja toiseksi työstämme näitä säännöskattoja. Eli meillä on tietty kiinteä hinta, jota ei voida vaihtaa. Ja sitten mukautetaan kaikkea toimintaa tähän hintaan. Mutta kyllä voin taata sen, että me olemme ehdottomasti aika edullisia. Toinen kysymys koski sitä, että aiommeko aktiivisesti tehdä yhteistyötä komission kanssa, kun pyritään rationalisoimaan näitä välineitä. Sanoin, että kyllä, näin tehdään MFF-yhteydessä. Mutta samalla täytyy olla realistinen juuri siitä syystä, että komissio on pyytänyt meitä käyttämään eri välineitä esirissä ja niitä rakentaa toinen toisen päälle. Katso näitä tuotteita, joita meillä on aivan yllättyneenä ja ihastuneena, koska en ollut taloustieteilijä. Katson, mikä meillä on esimerkiksi laina 2A PK-yritykselle tietyn välineen kautta, ja meillä on kymmeniä tällaisia Pyrimme toimimaan rationaalisesti, mutta välillä se on vaikeaa. Ja sitten suuri kysymys, joka koskee Brexitin. Sarvamalta ja Ashworthilta. Ensinnäkin EIPn ja yhdistyneen kuningaskunnan väliset, äh, välit 7.12. tehdyssä sopimuksessa määriteltiin siinä, Ensinnäkin yhdistynyt kuningaskunta omistaa 16,1 prosenttia pankista, se jaetaan kahdeksi. Osa on maksettu pääomana, eli se, miten paljon yhdistynyt kuningaskunta on maksanut pankille vuodesta 1973 eteenpäin. Ja toinen on tällainen muu pääoma, eli miten paljon voimme vaatia yhdistyneeltä kuningaskunnalta, jos joutumme hankaluuksiin, jotta se maksaa meille. 3,5 miljardia. Tämä on todennäköistä julkista tietoa. Jos ei ole, niin nyt ainakin on se maksetaan kolmen, 12 äh, vuoden kuluttua sopimuksesta, 12 vuoden aikana sopimuksesta, 300 miljoonan euron siivuina. Eli miksi 12 vuotta? No siksi, että näin kauan kestää maksaa osa näistä lainoista takaisin. Toinen on tämä takaisin vedettävä pääoma, 35-36 miljardia. Se laitetaan takuisin ja se sitten lyhennetään vuosien aikana silloin, kun äh, lainat saavuttavat maturiteettinsa. Sillä meillä on 43 lainaa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja sitten laillinen kysymys, voiko yhdistynyt kuningaskunta jäädä EIP-jäseneksi? Ei, sopimusten vuoksi ja ö, näin asiat vain ovat. EIP ovat sen jäsenvaltiot. Ei kukaan muu, ei siellä ketään muita osakkeenomistajia ole tilanne on muissa elimissä toinen, mutta tässä ei. Haluamme jatkaa yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, no totta kai. Tämä on tietysti myös tärkeä kysymys pankin liiketoiminnalle. Meille se on tappio. Emme me haluaisi menettää yhtä suurista osakkeenomistajistamme, mutta pakko se on vain niillä. Ja olemme tätä työstäneetkin. No sitten tämä jahduttelykausi, neljännes kysymyksen en kykene siihen vastaamaan, en tunne tätä riittävän hyvin. Mutta jos tarkoitat äh, tätä johtokunnan äh, tilannetta, eli virkamiehet jäsenvaltioista, niin olettaisin, että tässä suhteessa se, että siirrytään puolesta vuodesta vuoteen, niin kyllähän sitä voidaan katsoa, mutta, mutta en minä tiedä, miten, miten se toimii. En siis tiedä tätä virkamiesten tilannetta. Sitten esitettiin kysymys vielä lisäarvosta Ashworthilta. Toivottavasti vastasin siihen jo. Ne oppitunnit, joita on saatu esi ja kakkosen mennessä, neljä kohtaa, jotka tavallisesti otan esille, pyrimme työskentelemään enemmän se, millä tavalla kompromissi löydetään parlamentin ja komission välillä ja jäsenvaltioiden välillä. Tietysti on hyödyksi, mutta katsomme tätä asiaa vielä Liberatski seuraavana. Maatieteellinen vaikutus. Minulla itse asiassa on luvut vuodelta 2017 sen suhteen, millä tavalla maantieteellinen jakauma on onnut. Ja ne tänään kai julkaistaan. Ja ne löytyvät tuolta kotisivultakin. Olettaisin, että vuonna 2016 luvut ovat melko samankaltaiset, mutta muutama luku puolet tässä tapauksessa oli erityisen kiinnostava EIP-rahoitus oli 5,4 miljardia viime vuonna. Muut suuret maat, Espanja vaikka 10,8 miljardia, Alankomaat 2,6 miljardia, Suomi 1,6 miljardia, Saksa 7,25 miljardia. Mutta todennen luku, jota minä haluan aina katsoa, on itse asiassa suhdeluku BKT verrattuna. Ja silloin numero ykkönen on Kypros, sitten Kreikka, Kroatia, Puola, Romania, Portugali, Espanja, Viro, Suomi, Unkari ja niin edelleen. Ne riippuu myös vuodesta. Yhtenä vuonna on vaikka suuri hanke, Madridin metro, kaksi miljardia, no se on paljon rahaa. Ja tietysti se sitten nostaa nimenomaan Espanjan asemaa. Täällä mainittiin se, että jotkut maat eivät saa mitään investointeja. Se ei pidä paikkaansa. Joka ikinen maa on ollut Esirin ja ep investointien kohde viime vuonna. Sitten esitettiin kysymys Esiristä, Salafrankalta. Luvut tällä hetkellä ovat itse asiassa paljon paremmat kuin mihin viittasitte. 256 miljardia tähän mennessä, 82 prosenttia 315 siis. Ja meidän liiketoimintasuunnitelmamme mukaisesti me saavutamme tuon määrän. Ja kun aiemmin puhuin muuten esiristä siitä, että me olemme riskialttiimpia, niin käytin väärää termiä. En, niin, se tarkoittaa, että me otamme enemmän riskejä, emme sinänsä ole riskialttiimpia. Vuonna 2017 luvut äh, Salafrankalle 8 miljardia ulkoa, EFTA-maat 1,6, itäinen naapurussuhte 0,88, välimeri 1,96, AKT merentakaiset alat, Etelä-Afrikka 1,7, Aasia, Keski-Aasia, Latinalainen Amerikka 1,99. Tämä on siis se jakauma. Liikän tämän keskustelun myös uudesta eurooppalaisesta kehityspankista. On tärkeää, että järkiperäistämme rahoituksemme tälläkin alalla, jotta voimme olla tehokkaampia. Kysyitte myös näistä vihreistä joukovelkakirjoista ja käynnistämme myös sen. Ja sitten viimeiset kysymykset. Yksi Zelleriltä sen suhteen, kuka valvoo, kun meillä on investointeja kolmansilta osapuolelta. Meillä on tällainen sääntöjen noudattamisosasto, jonka nimi on Okko meillä – joka käyttää todella huolellista harkintaa yhdessä meidän riskiarvioimien projektihallinnoitsijoidemme ja lakimiestemme kanssa. Enkä kyllä valehtelisi, jos sanoisin, että kymmenestä hankkeesta, mitä käsittelemme, on ainakin kaksi sellaista, joilla aina on sääntöjen noudattamiskysymys, joka liittyy valvontaan. Sillä me olemme yhtä huolissamme maineriskeistä kuin kuka hyvänsä, emmekä halua olla mukana sellaisissa hankkeissa, jotka tuntuvat epämääräisiltä. Ainahan sellainen löytyy. Mutta meillä on siis erittäin tiukka valvonta tässä suhteessa. Edustaja Kaanilta kysymys äh, riskikriteereistä Kriteerit ovat siis samat, mutta ensimmäinen ero verrattuna tavalliseen pankkiin on, että me emme ole voitontekijöitä. Pankit haluavat voittoa ja tekevät näin, ottavat suurempia riskejä. Toiseksi tämä meidän valvontaprosessimme minun mielestäni on varmaankin kaikkein tehokkain ja tiukin koko maailmassa. Näiden epäonnistuneiden lainojen määrä Mainitsin luvut viime vuodelta, se oli 0,3 prosenttia, keskiarvo on tavallisesti 0,4. Maailmassa ei juurikaan ole pankkeja, jotka onnistuvat näin hyvin. Mitä Iserin kohdalla sitten tapahtuu, en tiedä. Saattaa olla, että siellä on enemmänkin näitä lainoja, epäonnistuneita lainoja, mutta tähän mennessä olemme menossa hyvin. 26 717 vuonna 2016 on tämänhetkinen tilanne. Ja vaikka sitä on epäonnistunut laina, eihän se merkitse sitä, että me saisi rahojamme takaisin. Se merkitsee vain sitä, että se nyt on merkitty sitten sen suhteen, että täytyy ryhtyä uudelleen muokkaamaan tuota kyseistä lainaa. Alexander esitti kysymyksiä myös maantieteellinen jakauma. Sitten vastasin. Näin välikertomuksiin täytyy vielä palata. De Jongin kysymys valitusmekanismin uudistamisesta. Itse asiassa äh, olin juuri kokouksessa, jossa käsiteltiin tätä ja sain tietää, että meillä on 5000 valitusta, joita hoidamme vuosittain. Vuonna 2018 helmikuussa meillä on keskustelu tästä asiasta. Ja aion katsoa tätä erityistapausta heti, kun täältä pääsen. Ja toivottavasti voimme tarjota teille vastauksen. Joskus meillä on vähän viivettä tässä suhteessa. Volkswagen-tapauksessa kyllä voimme tarjota teille kirjallisen vastauksen. Luonnollisestikin se on ollut arkaluontoinen asia julkisella puolella ja hyvin mielelläni siitä puhuisin tar- erittäin tarkasti. Ja ihan lopuksi Valitan puheenjohtaja, että puhun näin pitkään. Kansallisten markkinointipankkien, liikepankkien tilanne on ollut tärkeä Eserissä. Olemme kyenneet ne siihen sisällyttämään. Paljon kilpailua ei ole ollut. Ja tiedän, että pääjohtaja Hoyer kiinnittää erityistä huomiota tähän asiaan. Ja kuten totesin, meillä on 25 yhteisymmärrysmuistiota eri tällaisten pankkien kanssa, jotka poikkeavat tietysti tilanteeltaan voimakkaasti. Joissakin maissa niitä ei ole ollenkaan, niin Saksassa esimerkiksi paljon. Mutta yhä tärkeämpää tämä on monivuotoisessa rahoituskehyksessä, ja Sarvamaa tämän tunnistaa. Ja jos mennään yksittäiseen rahastoon, niin tässä yhdessä yksittäisessä rahastossa – ryhdytään käyttämään yhä enemmän erilaisia rahoitustukia ja äh, rahoitusvälineitä. Ja silloin tietysti investointipankki on yläpuolella siinä mielessä, että sopimukset antavat sille tehtäväksi innovoinnin täytäntöönpanon. Ja meidän täytyy löytää tapoja tehdä edistämispankkien kanssa läheisempää yhteistyötä. Yksityistä rahastosta minulla ei ole lukuja verrattuna siis julkisiin rahastoihin, mutta tiedän, että yksityinen puoli tulee myös voimakkaasti mukaan. Voin antaa teille tarkat luvut myöhemmin. No uusi henkilökunta sitten. Tietänet, että kun ESIR käynnistettiin pankissa, oli noin 2500 työntekijää, 40 toimistoa kautta maailman ja varsinkin Euroopassa. Nyt ollaan 4000. Ja nyt tilanne on jäädytetty henkilökunnan osalta useista eri syistä. Me emme voi nyt äh, rekrytoida enempää, mutta tosiasia on se, että mitä enemmän meille tulee asioita, sitä enemmän henkilökuntaa tarvitsemme. Tämä on mielenkiintoista myös siinä mielessä, että meillä on paljon uutta nuorta henkilökuntaa. Tehän tiedätte, miten EU-instituutio toiminut. Olen melkein kaikissa ollut töissä ja usein teistäkin. Joskus jää siihen toimielimeen, johon on tullut, tai sitten vaihtelee yhdestä toiseen. EIPn henkilökunta voimakkaasti on sitoutunut pysymään siellä – mutta nyt meillä on uusi järjestelmä, jossa on myös neljän vuoden sopimuksia ja paljon nuoria tulee mukaan. Voimme tarjota myös tässä suhteessa tarkat luvut vuodelta 2015-2016. Ja näin ollen toivottavasti olen käsitellyt ainakin osittain kaikki kysymykset, jotka esitettiin. Suuret kiitokset. Pyytäisin, että kaikki vastaukset toimitetaan koko valiokunnalle. Kiitos tästä erittäin mielenkiintoista keskustelusta. Te olette hyvin tärkeä elementti kyllä parantamaan pankin viestintää ja kiiluttamaan pankin kuvaa muutenkin. Joten teiltä kyllä mielellämme kuulemme yhtä sun toista. Esittelijä vielä loppupuheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän varapuheenjohtaja Stubbia kaikista näistä vastauksista ja Pyydän, että kollegat esittävät kysymyksiä, elleivät ehtineet kaikkia tässä esittää, sillä EIP on erittäin valmis vastaamaan kysymyksiin. Ja tämä kertomus tulee osaksi meidän työtämme ja todellakin me pyrimme vaikuttamaan EIPn työhön vielä, jotta voisimme sitä parantaa me odotamme vielä mielipiteiden vaihtoa ja haluaisin kiittää nyt kaikkia. Aloitan pian työni mietinnön parissa. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Tosiaan äh, Vallin mietintöluonnoksesta puhutaan ensimmäinen helmikuuta, 6. helmikuuta määräaika tarkistusten jättämiselle ja 27. 28. helmikuuta asiasta äänestetään valiokunnassa ja todennäköisesti se on sitten huhtikuun täysistuntokäsittelyssä. Sydämelliset kiitokset kaikista tiedoista ja vierailusta. Yhteistyö jatkuu ja aivan varmasti pidämme teitä silmällä. Onko muita asioita? Ei tietääkseni, joten äh, muistutan äh, siitä, että ensi maanantaina meillä on äh, valiokuntakokous kello 15. Viimeinen kohta, nimittäin keskustelu EASON kanssa, käydään sitten suljetuen ovin. Halusin vain kiinnittää tähän huomionne ja tämän jälkeen sitten vielä koordinaattorien kokous. Toimitaan oikein hyvää kotimatkaa. Nähdään sitten 22. tammikuuta kokous päättyy.